Riprendiamo le votazioni. Jatkamme äänestystä. Rivasin mietintö. Ja esittelijä saa puheenvuoron. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puhemies, arvon kollegat. Kyseessä on mietintö, jonka tarkoituksena on varmistaa, että juoman vedessä olevat radioaktiiviset aineet otetaan valvonnan kohteeksi. Tekstin johdonmukaisuuden vuoksi ja kuultuaan Euroopan parlamentin eri palveluita ja poliittisia ryhmiä toivoisin, että voisin nyt tehdä teknisen muutoksen tarkistukseen numero kaksi. Sieltä pitäisi poistaa seuraava kohta. Sen jälkeen, kun lainsäädäntöaloite on tehty ja toimitettu kansallisille parlamenteille ja alueiden komitealle, niin toivoisin, että nyt lyhyesti, lyhyesti vielä voisin vielä tässä tämä viestin eteenpäin myöskin komission suuntaan. Bene, ora 56. 56 tarkistusta yhdessä, hänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten komission ehdotus hänet puolesta vastaan. Nostakaa kunnolla ne äänet. Eli äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi nimenhuutoäänestyksenä. Loppuäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli esittelee saa vielä uudestaan puheenvuoron. Merci, madame la Kiitos puhemies. Kiitoksia siitä, että tämä saatiin äänestetty. Tämä oli tärkeän Euroopan parlamentin nimessä nyt vetoisin komission, että tämä mietintö näin muutettuna toimitettaisiin kansalliselle parlamentille ja myös alueiden komitealle. Ja että toteutettaisiin yhteispäätösmenettelyä, koska komission ehdotus muuten on täysin järjenvastainen ja toivottavasti myöskin tämä valiokunnan äänestys, joka tällä nyt tuli vahvistettua, tulee lyömään lävitse. Ja kun on kyse ratkaista aineiden valvonnasta juomavedessä, Kyse on kansanterveydestä. Sen suhteen tässä Euroopan parlamentin täytyy olla myötämääräämisoikeus. Muutoin komissio vie, vie tavallisilta kansalaisilta oikeuden vaikuttaa asioihin demokraattisen vaalien kautta. Ja radioaktiivisten aineiden valvonta on erittäin tärkeää. Se kyse on verestä, että ihmiset juovat joka ikinen päivä. Euratom ei ole tässä oikea oikeudellinen perusta. Siksi nyt kohta päätän puheenvuoron, hyvät kollegat. Siksi yhteispäätösmenettely tässä on tärkeämpi. Ja 192 artikla Lissabonin sopimuksessa oli tässä oikea oikeusperusta, ei Euroton sopimus. Ennen Gosesin mietintöä komission jäsen Reen on pyytänyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Herra presidentti, Puhemies, arvoisat jäsenet, tämän hetken ja tämän äänestyksen merkitys Euroopan talouden tulevaisuudelle, sitä ei voi ylikorostaa. Yhdessä Sixpackin kanssa nämä kaksi asetusta vievät meitä lähemmäksi aitoa talous- ja rahaliittoa. Haluan kiittää erityisesti kaikkia esittelijöitä, varjoesittelijöitä ja muita euroedustajia, jotka väsymättömästi ovat tehneet työtä valiokunnassa sekä puheenjohtajamaiden kanssa, jotta tämä saadaan aikaan. Kiittäisin kaikkia myös niistä monista tarkistuksista, joita olette tehneet. Usein hyvin päättäväisellä vakaumuksella, jopa melkein umpimielisyydellä, mutta joka tapauksessa tällä tavoin on pystytty parantamaan lainsäädäntöprosessin aikana tekstin laatua. Uskallanpa sanoa, että jos Sixpack ja Twopack olisivat alun pitäen olleet voimassa euron käyttöönoton yhteydessä, emme olisi saaneet kokea tämän suuruusluokan talouskriisiä me olisimme päässeet kriisistä nopeammin ja vähemmillä sosiaalisilla ja taloudellisilla kustannuksilla. Tämän päivän äänestyksen myötä me pystymme osoittamaan yhteisömenetelmän toiminnan. Kun katsoo taaksepäin Euroopan kriisiin reagointia ja ajattelen tämän päivän äänestystulosta ja komission julkilausumaa lunastusrahastosta ja äh, ja eurosetelit, tämä oltaisiin saatu siis tosiaan ratkaistua jo aikaisemmin vuonna 2010. Viittaa nyt erityisesti 9-10. toukokuuta 2010 ECOFIN kokoukseen, jolloin komissio Eurooppa-päivänä yhden kriisikokouksen yhteydessä teki ehdotuksen – luoda yhtenäinen Euroopan vakausmekanismi, jolla, jota tuettaisiin 60 miljardilla euro, eurolla Euroopan budjetista ja sitten vielä yhteistoimilla sen lisäksi. Se olisi ollut se iso pamaus, joka olisi järjestelmäkriisiä rajoittanut ja myös vaikuttanut Euroopan keskuspankin toimintaan. Sen sijaan saimme vakausmekanismin vasta viime vuonna hyvin kapitaloiduksi, kapitalisoiduksi ja vakaaksi ja pysyväksi elimeksi. Minusta vastauksemme kriisiin olisi tuonut nopeampia ratkaisuja kansalaisillemme, jos alkuperäiset komission ehdotukset olisi hyväksytty ja kevään 2010 ECOFIN kokouksen eh, ehdotukset olisivat saaneet jäsenvaltioiden hyväksynnän. Silloin ei ollut oikea hetki vielä sen tyyppisille päätöksille. Puhemies, voinko jatkaa loppuun? Hyvä, kiitos. Tehdäkseni selväksi komission aikomukset liittyen tuleviin askeliin haluan komission puolesta lausua seuraavaa. Pyydän nyt teiltä pitkämielisyyttä ja olen pahoillani, jos puhun oman standardieni mukaan aika pitkään, mutta tämä on aika kattava ja herkkäkin ratkaisu. Kun Euroopan komission ehdottama Tupac-lainsäädäntöaloite hyväksytään, komissio lyhyellä aikavälillä aikoo aikaan saada syvemmän eh, emun talous- ja rahaliiton lyhyen aikavälin toimenpiteitä 6-12 kuukautta. Komissio omassa mallissaan väli, äh, keskipitkällä aikavälillä ähm, pelastus, äh, tai lunastusrahasto olisi yksi vaihtoehto tiukkojen äh, ehtojen vallitessa. Ohjaava periaate olisi se, että riskin hallitseminen pitää kulkea yhdessä kurinalaisen talonpidon kanssa ja finanssipoliittiset ja talouspoliittiset instrumentit, niiden pitää saada sopivan kokoista poliittista integraatiota, jotta vastuullisuus ja yhtenäisyys säilyy. Komissio tulee laatima, asettamaan asiantuntijaryhmän, jolla tutkitaan syvällisesti vaatimuksia, esteitä, haasteita mahdollis- mahdollisille velkojen kansallistamisille lunastusrahan muotoisesti. Eurooppa, tämä ryhmä saa tehtäväkseen muotoilla myös minkä tyyppistä rahoitusarkkitehtoria, lainsäädäntö, lainsäädännön muotoa ja demokraattinen vastuullisuus on tässä myös keskeinen osatekijä. The group will take into account uh, the ongoing reform. Ryhmä ottaa huomioon Euroopan talous- ja budjettihallinnon uudistamisen ja myös tutkii mahdollisia uusia instrumentteja, joita voidaan ottaa käyttöön. Nyt otetaan myös huomioon meneillään oleva uudistusprosessi, ESM, TUPAC ja muut relevantit instrumentit. Ryhmä omassa analyysissaan kiinnittää erityistä huomiota julkisen talouden kestävyyteen – ja siihen, että moraalikatoa vältetään ja otetaan huomioon muut keskeiset asiat, kuten finanssipoliittinen vakaus, finanssipoliittinen integraatio ja rahapoliittiset toimenpiteet. Kyseessä on talous, talouden ja juridiikan asiantuntijoita sekä valtion velkojen hallinnon asiantuntijoita ja ryhmä tulee esittämään loppuraporttinsa komissiolle – viimeistään maaliskuussa 2014. Komissio arvioi ryhmän loppuraportin ja jos pitää sopivana, tekee ehdotuksia ennen tämän ryhmän toimikauden loppua. Kun pyritään tutkimaan vakaus- ja kasvupaketin mm, osa-alueita, julkiset investointihankkeet, jotka vaikuttavat jäsenvaltioiden julkisiin investointeihin, kun katsotaan, miten ne pysyvät vakaus- ja konvergenssiohjelmissaan. Tämä arviointi tehdään kesällä 2013. Komissio esittää oman tiedonantonsa keskipitkän aikavälin arvioinnista silloin. Kun tehdään päätös seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä Euroopalle ja ennen tämän vuoden loppua, Komissio esittää seuraavia ehdotuksia täydentääkseen olemassa olevaa taloushallinnon mm, puitekehystä lisää ex ante arviointia talousuudistushankkeissa, luodaan konver- konvergenssi-instrumentti, jolla voidaan antaa rahoitustukea ra- rakenteellisten uudistusten ajallaan toteuttamiseen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Hyvät kuulijat, minä en päätä parlamentin menettelytavasta. Niinpä, päättääkseni... Äh, Antakaa komission jäsenen nyt puhua loppuun, joten pyytäisin Olkaa hyvä. Työjärjestyksen mukaan komission jäsenellä on nyt puheenvuoro, eli antakaa hän nyt puhua loppuun. The new system uh, fully in line with the... Uusi järjestelmä, joka on yhteisömenetelmän mukainen, perustuu olemassa olevalle ähm, tarkkailu- ja valvontajärjestelmälle ja kunnioittaa sitä periaatetta, jonka mukaan enemmän vastuuta ja talouskurinalaisuutta yhdistetään yhteisvastuullisuuteen. Se erityisesti tavoittelee sitä, että edistetään jäsenvaltion kykyä vastata epäsymmetrisiin shokkeihin ja tällä luodaan myös vahvempaa finanssipoliittista kapasiteettia jäsenvaltioille. Lisäksi komissio haluaa äh, harjoittaa seurantaa nopeasti, jotta voidaan veropetoksia ja veronkiertoa estää erityisesti, kun uudistetaan ja tarkistetaan äh, äh, toimintaohjelman direktiivejä ja myös työllisyys- ja sosiaalipolitiikan paketin toimenpiteitä. Lisään parlamentin pöytäkirjan merkittäväksi muutamia kohtia. Tämä on komission sitoumus. Hyvä puhemies, arvoiset edustajat, luotan, että tällä komission julkilausumalla on tuotu riittävää selkeyttä komission aikeista teille. Ja toivon, että pystytte äänestämään Tupacista juuri ajallaan ennen tämän viikon Euroopan neuvoston kokousta. Se on hyvin tärkeää, jotta voidaan luoda talouteen uutta uskoa Euroopassa. Tämä olisi merkittävä askel eteenpäin yhteisessä tavoitteessamme luoda aito ja syvä äm, talous- ja rahaliitto, ja se hyödyttäisi kaikkia Euroopan kansalaisia. Kiitoksia, että tuette meitä. Kiitoksia ymmärryksestänne. Kiitos yhteistyöstä. Bene, concentratevi sul voto No niin, koettakaa nyt keskittyä sitten äänestykseen. Goseen mietintö. Tarkistus 73 äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt sitten komission ehdotus äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöpäätösosmaesitys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lightbridillä ilmeisesti on työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. En ole mitenkään kritisoida tämän tapani johtaa täysistuntoa. Olen vain hieman huolissani siitä, että jotkut täällä toimivat epäkelvolla tavalla. Ja toivottavasti tällaista häiriökäyttäytymistä ei enää esiinny tämän istunnon aikana. Concordo. Olen samaa mieltä. Sitten Ferreiran mietintö Tarkistus 83, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten komission ehdotus, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslausmaesitys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Labertsin mietintö. Tarkistus kolme äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onko työjärjestyspuheenvuoro? Please. This is a point of order. Tämä on työllisyyspuheenvuoro, kyllä. Voisin muistuttaa kollegoita tänä päivänä siitä, että meillä on täällä nyt Euroopan parlamentissa ei täällä, täällä mitään mutapainia harrasteta. Ja minusta on eriskummallista. Ihmiset naureskelevat, huutelevat, läpyttävät käsiään. No, osoittakoon jonkinlaista kunnioitusta. Tämä on kuitenkin eurooppaisen demokratian näyttämö. Bene. Relazione oku... Sitten Okonin mietintö. Tarkistus kolme. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Komission muutos ehdotus äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten esitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mohan Chartierin mietintö. Niin, olkaa hyvä. E um Aivan lyhyesti vain äh, puhemies. Toteasin, että haluaisin vain selventää että erästä asiaa. Saattaa että tässä on tapahtunut pieni kirjoitusvirhe. Nimittäin Vaikuttaa siltä, että luottokriisi on myötävaikuttanut yleisesti ottaen tilanteeseen katastrofaalisella tavalla ihmisten elämää, kun ajatellaan. Mundo. Meidän täytyy toimia parlamentissa uskottavalla tavalla sen osalta, mitä me äänestimme ja miten julistamme tätä viimeistä viestiä eteenpäin. Tämä kansainvälinen rahasto pyrkii auttamaan ihmisiä. Ei tämä mikään kirjoitusvirta, tämä suorastaan naurettava koko tämä aloite. Angela Merkel, Catherine Ashton ja monet muut henkilöt, jotka tällä kentällä toimivat, ovat päässeet korkeisiin virkoihin. Ja mikä nyt tarkastellaan sanamuotoa tässä, niin tämä on suorastaan naurettava. Ei tämä ole mikään virhe, tämä on suorastaan naurettavaa. Due parti, prima parte. Sitten ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 12, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten kohta 13, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 21, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 33. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 35. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 57 ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 63 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatosan kappale A, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. No, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten johdantosakappale B, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantosakappale C, puolesta, vastaan, tyhjää. No, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Johdatosan kappale D. Äänet puolesta. Ei kukaan. Vastaan. Tyhjää hylätty. Johdatosan kappale I. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Johdatosan kappale K. Puolesta. Vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantokappale 2V puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppupäätöslauselma äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Liotardin mietintö. Nostakaa kädet kunnolla ylös. Eli kohta seitsemän äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Eli kohta 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 17 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puol... No, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nostakaa ne kädet kunnolla ylös. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 20. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 27 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kohta 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 40 puolesta vastaan. No, nostakaa ne kädet kunnolla ylös. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäkymmentäyksi Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Olkaa hyvä. Täällä on monia ihmisiä, jotka ovat tyytymättömiä tarkistuksen 32 osalta. Voisitko nyt tarkistaa, miten äänestys oikeasti sujuu tarkistuksessa 32 suhteen? Pindi. Totta kai voimme tarkistaa. Eli kohta 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 41, toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjä hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 49 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 50 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan hylätty. Tarkistamme tämän. 51. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 67 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusokappale C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusokappale J ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kappale K puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hylätty, mutta voimme tarkistaa tämän. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdatusan kappale N, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatuskappale O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatuskappale P puolesta vastaan tyhjää. Ehkä tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Johdatus kappale 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätösasemaesitys kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Kostan mietintö. kohta 20. Haluatko tarkistaa? No, tarkistetaan. Eli tarkistamme Liotardin mietintö. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kostan mietintö. Nostakaa kädet kunnolla ylös. Kohta 20. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 22. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 25 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 30 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 32. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 70. Mennään nyt eteenpäin. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdatuskappale L, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten ehdotus kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiroljain mietintö Kohta 15 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 17 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 23 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten päätösosvaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Rossin mietintö. Kohta 25. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja koko päätösasema puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Yes, Kiitos puhemies. Halusin vain jo aiemmin esittää työjärjestyspuheenvuoron. Hienoa, että komission jäsen on vielä paikalla. Kyse on menettelytapa kysymyksestä, joka saattaa kiinnostaa myöskin komissaaria. Minun miten sitä vastaan, että ennen äänestystä komissio esittää lyhyen kommentin. Tässä tapauksessa Selkeästikin komissiolla oli erittäin tärkeä lausuma, jonka se halusi esittää. Tämä on erittäin monimutkainen sisällöltäänkin tämä lausuma. Ja toivoisin, että komission jäsenet kuulisi, kun toteaisin, totean, että kun komissio esittää pitkiä lausumia, ennen kuin puhemies äänestyttää, pitäisi jättää riittävästi estyseställe aikaa ennen äänestystä, jotta komission jäsen itse voi tulla parlamentin paikalle eilisiltana tai tänä aamuna komission jäsen olisi voinut tulla jo selittämään tämän asian. Tämä syymeksi halusin työjärjestyspuheenvuoron. Joten toivon, että komissio vie tämän viestin mukanaan. lyhyetä yhden minuutin lausumat, ei siinä mitään, mutta kymmenen minuutin pitkään ja monimutkainen lausuma, tästä alkaa jo kenkä hieman hiertää. Minun mielestäni täällä myöskin käyttäydyttiin täysin epäkelvolla tavalla. Kiitoksia siitä, että sallitte minun esittää tämän työjärjestyspuheenvuoron, puhemies. Kiitos. Ehm, Foster. Foster. Tästä on tehty sopimus komission ja parlamentin välillä, joten komission jäsenellä oli oikeus pitää puheenvuoro juuri tämän mietinnön yhteydessä ilman, että oli mitään aikarajoitusta mutta se kesti tosiaan kymmenisen minuuttia, mutta tällainen sopimus oli tehty ja me olimme yksinkertaisesti noudattaneet tätä sopimusta. Beres haluaa ilmeisesti vielä puheenvuoron. Niin, en halua jatkaa siitä, mitä kollega sanoi, koska komissaari, joka on täällä vielä joukossamme, hän puhui aika pitkään niin, että valitettavasti hän on nyt heikentänyt sitä tärkeää viestiä, joka hänen piti tuoda tänne, mutta julkilausuma oli osa sopimusta. Niinpä se oli hyvin tärkeää, että tämä julkilausuma tehtiin julkisesti täällä salissa äänestysten aikana. Bene, ora passiamo alle... No niin, sitten äänestysselitykset. Correa Campos, Ford saa puheenvuoron.